listalle puheenjohtajakokouksen artiklaan, työjärjestyksen artiklan 149 mukaisesti ensimmäinen lokakuuta hyväksyvä lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Mitään muutospyyntöjä ei ole tullut maanantain osalta, joten siirrymme tiistai esityslistalle. EPP-ryhmä on pyytänyt Euroopan unionin korkean edustajan lausuntoa Georgian tilanteesta ja Gigi Ugulaavan tilanteesta. Erityisesti, että tämä asia otettaisiin päätöslausuman kerran iltapäivän esityslistalle. Nyt annan Christian Fredalle puheenvuoron. Hän voi esitellä tämän pyynnön EPP-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Grupul PPE dorește să includă... Kiitos. Niin, tämän asia olisi siis keskustelu, Georgiasta ja valikoivasta oikeudenkäytöstä, jota Georgiassa harjoitetaan. Tämä on hyvin vakava kysymys. Meidän tulisi keskustella oikeudenkäytöstä ja oikeusjärjestelmän ja poliittisen järjestelmän välistä suhteesta Georgian tasavallassa. Vetoan liberaaleihin sosialistisiin kollegoihin, jotka aina ovat puolustaneet Georgian hallitusta vetoan heihin, että he ymmärtäisivät, että tämä on todella vakava asia, että he äänestäisivät tämän ehdotuksen puolesta. Ennen kaikkea sosiaaliset kollegamme, jotka Euroopan unionissa tukevat pääministeri, joka on myöskin Romanian sosiaalidemokraattisen puolue, jonka, jonka äh, Romanian oikeuslaitos on tuominnut. hyvä ottaa tähän huomioon. We have a speaker in Paljon kiitoksia. Onko meillä puoltavan puheenvuoron käyttäjää? Monsieur Golnish. Edustaja Golnish, olkaa Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Minä halusin sanoa, että tuen yleisellä tasolla kaikkia aloitteita, joiden tarkoituksena on tuomita valikoiva oikeudenkäyttö. Toivoisin kuitenkin, että me kiinnittäisimme yhtäläisesti huomiota, kuten kollegamme EPPstä sanoi, siihen, että valikoivaa oikeudenkäyttöä tapahtuu myöskin Euroopan unionin sisäpuolella. Esimerkiksi valikoivaa oikeudenkäyttö Kreikassa – esimerkiksi kultaisen aamunkoiton jäsenten osalta Saksassa valikoiva oikeudenkäyttö, Ranskassa tapahtuva valikoiva oikeudenkäyttö. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Voisitko päättää kiitoksia? Nyt pyytäisin vastustavaa puheenvuoroa. Edustaja Gari, olkaa hyvä. Kiitos. Minusta näyttäisi olevan merkittävä ehdotus, jonka herra Preda tekisi, ja jota todella tu- voimakas tuki edustaja Kolnes, mutta täällä ei kuitenkaan pitäisi keskustella sitä konkreettisesta tapauksesta, vaan siitä, miten tämä parlamentti toimii. On ollut esitys kirjallisesta asiasta, jotta kansanpuoli hy- esitti jotain hyväksyn, on riittävää tukea. Nyt tänään he sitten pyrkivät täysistunnon kautta tuomaan tämän asian esitystalle Minusta, riippumatta nyt aiheesta, mistä on kysymys, eh, että tämä on sellainen menetelmä, jota ei voida hyväksyä ajatellen, miten tämä talo toimii. Paljon kiitoksia. Äänestämme nyt tästä pyynnöstä. Esityslistan muutoksen puolesta. Vastaan. Tämä pyyntö on hylätty, hyvät kollegat. Voin mielelläni tarkistaa tämän. Aloitamme äänestyksen, sähköisen äänestyksen, tarkistamme, äänestys alkaa. Has everyone voted? Oletko kaikki äänestäneet? Kollegat, äänestys on päättynyt. Pyyntö on hylätty, eli muutosta tiistain esityslistaan ei tehdä. Nyt siirrämme täysistunnon esityslistaan keskiviikon osalta. Euroopan vihreät ja ähm, pohjoinen vasemmisto ovat pyytäneet äh, unionin korkean edustajan lausuntoja äh, Yhdysvaltain tekemistä ilmaiskuista, lääkärit ilman rajoja järjestön edustajiin Afganistanissa. Annan nyt edustaja Gunnusille puolustuksen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Rova puhemies, ryhmäni pyyntää työjärjestyksen mukaisesti keskustelua ilman päätöslauselmatekstiä koskien yhdysvaltalaisten ilmavoimien hyökkäystä Kundusissa Lääkärit ilman rajoja sairaalaa kohtaan. Tarkoituksena tästä pitäisi keskustella huomenna 8.30 alkaen, kun korkea edustaja Mugarini on läsnä. Ja näin voimme käsitellä asiaa ryhmien puheenjohtajien keskustelukierroksen. Lokakuussa Yhdysvaltain ilma, ilmavoimat hyökkäsivät kunnussin sairaala vastaan. Muutama lapsi menetti henkensä, monet kymmenet vammautuivat ja kolmas lokakuuta aamu tunteina traumakeskukseen hyökättiin 15 minuutin välein useampaan otteeseen. Tämä sairaalakompleksi, josta löytyy ensiapukeskus ja fysioterapiakeskus, joutuivat kohdennettujen iskujen kohteeksi. Ja jo 29. syyskuuta sairaalan geotiedot annettiin kansainväliselle yhteisölle sekä Afganistanin sotilasyksiköille, mutta silti nämä iskut toteutuivat. EU-maat ovat mukana Afganistanin sodassa, EU on myöskin mukana kehitysyhteistyötoiminnassa suurimmassa määrin kuin missään muualla päin maailmaa. Monet eurooppalaiset avustusjärjestöt, kuten Lääkärit ilman rajoja osallistuvat tähän toimintaan, joten tästä syystä toivomme, että asian tila selvitetään. Ensimmäinen puolustava puheenvuoro. Edustaja Haams, olkaa hyvä. Minä tuen ryhmäni nimissä Gabi Zimmerin juuri hyvin perustelemaa esitystä. Haluan myös todeta, että minua helpottaa se tapa, jolla presidentti Obama puhui tästä asiasta, joka ilmoitti, että tämä hirveä tapaus kunnuksessa tullaan tutkimaan perinpohjaisesti. Mutta siitä huolimatta me tarvitsemme myös kansainvälistä keskustelua siitä, mitä on tapahtunut, etenkin kun Afganistanissa, etenkin kun Afganistanissa kehitys kokonaisuudessaan on hirvittävää ja tähän asti minun mielestäni ei ole käyty keskustelua tästä Ajatellen niitä keskusteluita huomenna käydään, minusta ajatellen maailmanpuolista tilannetta kaikki puhuisi sen puolesta, että tämä asia otettaisiin esitystalle Afganistan siis tästä hirvittävästä syystä, jonka Robert Simer juuri mainitsi. Thank you, Mrs. Harms. Paljon kiitoksia edustaja Harms. Vastustaako tätä ehdotusta kukaan? Ellei vastustavaa puheenvuoroa tule, äänestämme tästä ehdotuksesta Esityslistan muuttamista puoltavat puolesta vastaan. Ehdotus on hyväksytty. Eli tulemme ottamaan tämän lausunnon mukaan. Tarkistamme tämän vielä, hyvät kollegat, se näytti kyllä selvältä, mutta tarkistamme vielä. Äänestämme sähköisesti esityslistan muuttamisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvät kollegat, ehdotus on hyväksytty, eli keskiviikon osalta esityslista on muutettu. Tulemme ottamaan mukaan lausunnon keskiviikkoaamuksi koskien tätä asiaa ja täysistunto alkaa keskiviikkoaamuna kello 8.30. Hyvät kollegat, kiitoksia. Haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä agenda itself. Ei itse esityslista, mutta tiistainen keskustelu tästä Dieselgate-asiasta puheenjohtajakokouksessa ilmeisesti hyväksyttiin se, että pyydettäisiin varapuheenjohtaja Timmermans tähän keskusteluun mukaan, mutta aikataulu mukaan komission jäsen Vienkovska, joka vastaa yrittäjyydestä ja sisäasia, sisämarkkinoista. Mutta kun asia on näin vakava luonteeltaan ja miten tämä vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan, kilpailupolitiikkaan, hallintoon ja ehkäpä moniin muihinkin asioihin, Neljä valiokuntaa käsittelee tätä asiaa, joten haluaisimme vain nyt kuulla, miksi komissio ei toimi toivomustemme mukaisesti, eli että varapuheenjohtaja Timmermans olisi keskustelun aikana läsnä. Thank you. Um, it is for... Kiitoksia. Komissio päättää, kuka keskustelun osallistuu. Ja uskallanpa sanoa, että komission jäsenet, kun puhuvat täällä komission, kun ovat täällä, puhuvat komission nimissä. Hyvät kollegat, lisää ehdotuksia ei ole esityslistan muuttamiseksi torstain osalta, joten esityslista on näin hyväksytty, mutta meillä on vielä työn järjestyspuheenvuoro, pyyntö. Edustaja Messersmith, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin ottaa esille keskiviikon, siis se, mikä liittyy tähän tulevaan kalenteriin. Kuten aivan oikein totesitte, määräaika tarkistukselle on huomenna. ECR-ryhmä on tehnyt tarkistuksella rajoitettaisiin päivien lukumäärää Strasbourgissa neljästä kolmeen päivään. Tämä on katsottu, herra Schulz on katsonut tämän esityksen, jota ei voida hyväksyä, ottaa vastaan ilman mitään perusteluja. Minä sain nyt tunti sitten sähköpostiviestin, jossa joku hallinnosta vahvisti ja viitasi siihen, että tämä vastaisi tapaoikeuden käyntiä ja protokollaa. Ajatellen sitä, miten herkästä on kysymys, ajattelen, miten tärkeää tämä asia on poliittisesti ja en tiedä, onko tämä nyt riittävä perustelu sille, että voidaan arvioida, että jotakin tarkistusta ei voida pitää hyväksyttävänä, niin pitäisi saada minusta syvällisempi analyysi siitä, mitä todellisia vaikutuksia vuoden 2012 tuomioistuimen päätöksellä, mitä me voimme tehdä tässä salissa, mitä me emme voi tehdä, mitä liittyy istuntokalenteriin. Sillä ei sillä voi, jos ei ole tällaista syvää analyysiä, ei ole kovinkaan järkevää äänestää koko kalenterista tai ylipäätään tehdä siihen mitään tarkistuksia, rouva puhemies. Um. Paljon kiitoksia. Uskon, että te varmaankin tiedätte, että tämä päätös äh, on tehty vuonna 2014 ja tuolloin samantyyppinen tarkistus tehtiin, äh, tulkittiin mahdottomaksi hyväksyä oikeudellisen tulkinnan mukaisesti, jonka puhemies sanoi, mitä tämän jälkeen ei ole muutettu. Ja tämän vuoksi puhemies on arvioinut ehdotuksen tarkistuksen mahdottomaksi ottaa vastaan. Lisäkommentteja meillä ei enää ole. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Kollega Preda, olkaa hyvä työjärjestyspuheenvuoro. Intervinon Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin viitata hätätilanteeseen koskien torstai-aamua. Tämä on jo toinen kerta, kun meillä on neljä kiireellistä asiaa keskustelussa kolmen sijaan. Ja haluaisin muistuttaa teitä jälleen kerran siitä, mitä artikla 135 työjärjestyksessä sanoo niiden kirjallisten aiheiden määrä esityslistalla, jotka voidaan ottaa mukaan, eivät voi ylittää kolmea alakohdat mukaan lukien. Ymmärrän, että meillä on nyt neljä aihetta, sillä puhemies Schulz vaati, että neljäs aihe otetaan mukaan. Eli toisen kerran hän rikkoi työjärjestystä. Haluaisin, että palaamme tilanteeseen, jossa meillä on kolme kiireellistä asiaa, sillä jos meillä on neljä, meillä on vähemmän aikaa kullekin asialle. Tämä olisi meidän sääntöjemme mukaisia. Omia sääntöjämme emme saisi rikkoa. Paljon kiitoksia edustaja Breda. Minä olen käsittänyt hyvin selvästi, että puheenjohtajakokouksessa tästä asiasta oli yksimielisyys olemassa ja että mitään pyyntöjä esityslistan muuttamiseksi ei ole tehty. Mutta perustelitte viestin erittäin hyvin. Välitämme tämän tiedon puhemiehelle. Hyvät kollegat, siirrymme nyt ensimmäiseen tämän iltapäivän